Loppujen lopuksi voimme sopia käytännönläheisestä tavasta mennä eteenpäin myös tulevia vuosia silmällä pitäen. Sario? Kiitokset, hyvä komission jäsen. Kiitos, että puhuitte näin lyhykäisesti. Siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Tässä on kysymys suullisesta kysymyksestä komissiolle, jonka aiheena on Euroopan unionin perunatärkkelysala vuoden 2012 jälkeen. Kolme minuuttia ensin puheenvuoroa suullisen kysymyksen esittelijälle Rova Delangelle. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies, hyvä komissaari. EPP ja sosiaalidemokraattiryhmä ovat yhdessä tehneet aloitteen käydä keskustelua teidän kanssanne, siis komission kanssa, perunatärkkelysalasta Euroopassa. Meillä oli rahoituskriisi ja tämän jälkeen tämän alan tulevaisuus oli vaakalaudalla. Voi olla, että se katoaa kokonaan, mutta tämä ala kuitenkin on tärkeä meille – jotta voimme sitten meidän omat 2020 tavoitteet saavuttaa. Terveystarkastuksen yhteydessä on tullut esille, että maksut tämän sektorin suhteen ovat irrotettu tuotannosta vuoteen 2012 mennessä. Tekin tuen tätä periaatteessa, mutta tällä, tänä päivänä pitää löytää myöskin oikea lähestymistapa, että voimme toinen paremmin toimia ja että voi myöskin toimia eh, muiden tärkkelysalan kilpailijoiden kanssa. Ja tietenkin pitää tämän jälkeen sitten löytää uusia markkinoita, jos tuotannosta erotut tuet tulevat käyttöön. Erityisesti juuri biotalous on tärkeää meidän 2020 strategiassamme. Ennenkin muovia voi tuodaan tai tehdä tärkkelysperusteisena pohjaisena. Ja tätä voidaan käyttää teollisuudessa. Mutta tällä hetkellä valmistautuminen tähän siirtymäkauteen ja uusien markkinoiden löytäminen on tällä hetkellä vaikeaa. Ja meiltä puuttuu myös investointeja. 2012 vaikuttaa siltä, että silloin on tällainen kova laskeutuminen tälle sektorille. Voi olla, että 40 prosenttia markkinoista katoaa. Kyseessä on 6000 suoraa työpaikkaa ja ehkä vielä saman verran epäsuoria työpaikkoja. Ja 15 000 maataloustuottajat ovat myöskin kyseessä, sillä he tuottavat tälle sektorille. Ei pelkästään minun maassani Alankomaissa, myöskin Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Ranskassa tulee näkemään samanlaista kehitystä. Ja herra komissaari, juuri tämän takia me haluamme nyt tehdä hälytyksen ja vaadimme komissiota toimimaan sen suhteen, että saadaan tälle alalle pehmeä laskeutuminen kovan laskeutumisen sijaan. Me vaadimme toimenpiteitä, että ehkä seuraavan kahden vuoden aikana voitaisiin talousarvio neutraalisti käyttää varoita hyväkseen tälle sektorille. Jos vaikka joku tällainen rakenneuudistusrahasto voitaisiin käyttää tässä jonkun aikaa hyväkseen, ja tietenkin tämän keskustelun takana on myös se, että voiko komissio kertoa meille, että peruna tärkeysalalla on sitten tässä vihreässä tuotannossa suurempi rooli. Ja voidaanko ajatella, että tätä sektoria voitaisiin auttaa jonkun aikaa ainakin? Tiene dos minutos el señor Berman. Voorzitter, dank u wel. De aardappelmeelindustrie... Kiitoksia puhemies. Er, peruna-ala ja perunatärkkelysala tulee kohtaamaan hyvin riskaabelin tilanteen vuoden 2010, 2012 alkaen. Muun muassa äh, Alankomaissa äh, tuhannet työpaikat ovat nyt hyvin äh, hankalassa tilanteessa. Täytyy muistaa, että on ihmisiä, jotka haluavat edelleenkin jatkaa työn tekemistään – omalla alueellaan. Kyllä se on ihan yleiseurooppalainen ilmiö, että ihmiset haluavat tehdä työtä ö, omalla alueellaan. Me tarvitsemme ö, asetuksen, ö, joka ei varmastikaan maksa kauhean paljonkaan, kun ajatellaan, mm, saattaisi riittää jopa se, että maanviljelijät mm, sen jälkeen, kun tukijärjestely loppuu vuonna 2012, saavat jonkin korvaavan järjestelmän. Siksi on erittäin tärkeää, että me annamme ratkaisuja viljelijöille, sellaisia ratkaisuja, ratkaisuja jotka antavat näille viljelijöille mahdollisuuden jäädä henkiin. Herra komissaari, olkaa hyvä. Honorable members. Arvon puhemies, hyvät jäsenet, haluan kiittää teitä kysymyksestä, joka liittyy perunatarkkailusalan tulevaisuuteen. Komission iloinen voidessaan puhua asiasta. Perunatärkkelysala oli osa terveystarkastusta ja neuvosto päätti, että kaikki tuet täytyy irroittaa tuotannosta samaan aikaan, samalla kun kiintiöjärjestelmästä luovutaan. Komissio on kuitenkin ehdottanut tällaista asteittaisempaa lähestymistapaa, eli tuotannosta tuet irrotetaan kahdessa vaiheessa – Tämä mahdollistaa sen, että perunatärkkelyn tärkkelyksen tuottajat voivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Tällainen rakennerahasto, samanlainen kuin meillä on sokerialalla, se on aika hankala toteuttaa perunatärkkelysalalla. Vaikka kaikki hyötyjät mukaan luettuna, perunatärkkelysperunoiden kasvattajat osallistuivat tähän rahastoon, niin se ei varmastikaan siitä huolimatta olisi riittävän vahva kannuste. Tarvitaan asetus, joka voisi 4.7.2011 astua voimaan aikaisintaan. Tällöin jälleenrakennuskausi olisi vain vuosi. Kuitenkaan budjetti ei ole riittävä mm, vastaamaan alan ongelmiin, joka vastaa kuitenkin 40 prosenttia koko tuotantokapasiteetista. Emme voi enää perua sitä päätöstä, joka tehtiin terveystarkastuksen yhteydessä. Meidän täytyy pohtia, minkälaisiin toimiin ryhdytään 2012 vuoden jälkeen. Tarvitsemme sellaisen maataloussektorin, joka on vahva ja tasapainoinen. Perunatärkkelyssektori, kuten muutkin sektorit, voivat osallistua tähän keskusteluun. Pasamos a los... Kiitoksia, herra komissaari. Sitten mennään poliittisen ryhmiin. Sitten sosiaalidemokraattiryhmän edustaja, eh, edustaja herra Jaar, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä asetus vuodelta 2009, jossa katsotaan juuri yhteisen maatalouspolitiikan suoria maksuja, jossa katsotaan myöskin tätä tukijärjestelmää ja päätettiin siirtyä tuotannosta erottuihin tukiin, niin perunatärkkyysalan suhteen tässä on kaksi tukea kyseessä, jotka ovat vielä tuotantoja, tuotantoon liittyviä, joita annetaan vielä. Tärkkeysperunan annettava tuki maataloustuottajille ja sitten myöskin yrityksille annettava, siis tuotantolaitoksille annettava tuki. Tämän hetkisen lain sen mukaan molemmat tuet tulee irrottaa tuotannosta – Viimeistään vuonna 2012 tuotantotuki saattaisi myöskin jäsenvaltioiden päätöksessä tapahtua, siirtymä voisi tapahtua vuonna 2010. Tämänhetkinen tilanne tällä hetkellä on se, että tuetaan myöskin EUn markkinastuksen puitteissa, mutta terveystarkoituksen puitteissa todettiin, että 2011 viimeistään pitäisi nämä toimenpiteet päällä täytäntöön. Ja tämä vaikuttaa huomattavasti tähän sektoriin, se kärsii tästä. tärkkelystuotanto, että onko se sitten kilpailukykyistä myöhemmin, se nähdään tulevaisuudessa. Ainakin sen pitäisi olla markkinasuuntautuneisempaan. Jos näin on, niin sitten pitäisi miettiä ylimeno siirtymäkausia, jotta voidaan taata se. Tällä tavoin meidän pitää tukea niitä maataloustuottajia, jotka haluavat sitten jatkaa tuotantoa ja kehittää heidän kilpailukykyä. Ja näitä voidaan etsiä uusia markkinoita. Ja, mutta myöskin kun tarjoamme tähän apua sitten niillekin, jotka haluavat päättää lopettaa tuotannon. Heitäkin pitää tukea. Tähän vaadimme komission selkeää ja nopeaa kommenttia. Tietenkin nopea päätös on haaste, mutta pahinta on se, ettei tehdä mitään päätöstä ollenkaan. Päätöksen puuttuminen tarkoittaa tilanteen jumiuttumista ja se on alalle kuolemaksi. Tämän takia pyydämme komissiota katsomaan asiaa meidän maataloustuottajimme etujen mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia teille, herra Jär. Ja seuraavaksi Alden nimissä herra Mulder, puolitoista minuuttia. Meneer de Kiitoksia, hyvä puhemies. Ideali maailmassa meidän pitäisi varmistaa se, että YMP terveystarkastuksen ennakoinnit täyttyvät. Jos tilanne on, pysyy sellaisena kuin se on nyt, monet yritykset joutuvat konkurssiin, koska hinnat ovat hyvin alhaalla. Onko hinnalla merkitystä vai ei? Perunatärkkelyssektori on erittäin tämä erityinen ala. Biokemian alalla on edistetty paljon, me on kehitetty tuotteita, joita varten voitiin tuottaa raaka-aineita. Ja komission vastaus ei saa minussa mitään optimismia hereille. Haluaisin kysyä komissiolta, tullaanko tilannetta uudistamaan, tullaanko tilannetta arvioimaan uudelleen ja käymään intensiivistä keskustelua perunatärkkelysalan toimijoiden kanssa. Meidän täytyy jatkaa asian käsittelyä, koska tämä alahan on hieman erityinen ja sen täytyy pystyä pysymään hengissä. Tämän vuoksi se ansaitsee myös komissiolta erityistoimia. Kiitoksia herra Mulder. Ja seuraavaksi ECRn nimissä yksi minuutti herra Wojciechowski. Kiitoksia puhemies. Parlamentin aiemman kauden aikana kahteenkin otteeseen olin esittelijänä nimenomaan tärkkelyskiintiöiden tiimoilta – Olin yhteyksissä sektorin edustajien kanssa ja yritin ottaa huomioon niiden maiden toiveet, jotka eivät ole tyytyväisiä kiintiöihin. Ja tuolloin näin, kuinka arkaluontoisesta tasapainosta onkaan kyse. Tämä sektori on hyvin herkkä. Nyt kuulemme, että koko sektori on uhattuna. Saattaa jopa kadota. Se surettaa minua. Minua surettaa <clears throat> nähdä se, että sektori toisensa jälkeen joutuu samaan tilanteeseen. Maata, maitotuotteet, sokerin tuotanto, tupakkasektori ja nyt puhutaan sitten perunatärkkelyssektorista, joka kohtaa samankaltaisia ongelmia. Ja uskon, että nyt on korkea aika meidänkin pohtia ja miettiä tätä asiaa kokonaisvaltaisesti. Ehkä täytyy pohtia muihinkin suuntiin. Ehkäpä perusperiaatteet eivät ole enää päteviä. Gracias, señor Kiitokset teille, herra Wojciechowski. Seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensin yksi minuutti. Herra Kalinowski. Kiitoksia, hyvä puhemies. Omalla tilallani olemme jo usean vuoden ajan tuottaneet perunatärkkelystä ja muuallakin Euroopan unionissa Euroopan unionin tuottajat ovat huolissaan. Tässähän yritetään viedä nyt tukea tältä alalta ja tämä johtaisi erittäin vakaviin ongelmiin. Vuonna 2013 perunatärkkelyksen tuottajat tulevat huomaamaan, että heidän, he ovat ongelmissa. Joten minä todellakin puoltaisin sitä, että pidettäisiin kiinni perunatärkkelysalalla olemassa olevista välineistä. Me tarvitsemme minimihinnat ja me tarvitsemme ainakin minimituen myös uudelleenjärjestelytarkoituksia varten. Kun puhutte sokerisektorin uudistuksesta, niin tämä ei ole mitenkään onnistunut vertailukohde, koska tämähän oli eurooppalaisille viljelijöille suuri epäonnistuminen. Tämä ei ole mikään oikea polku, jota kulkee herra komission jäsen. Kiitoksia, Rakalinovski, ja seuraavaksi Rova Kasting. Kiitoksia, puhemies. 20 prosenttia vähemmän CO2-kaasuja, 20 prosenttia vähemmän uudistuvaa energialähteitä, jotka kuitenkin pitäisi 10 prosenttia olla uudistusta energialähteistä. No tässä, kun pyritään vaikuttamaan sitten ilmastonmuutosta vastaan ja pyritään saamaan riippumatonta energiantuotantoa. No kuinka tämä voidaan sitten saavuttaa? Tämä on avoin kysymys. Juurikin sillä sektorilla, joka tähän on antanut panoksensa, se tulee ottaa pois. Maatalous voi antaa myöskin 2020 tavoitteisiin oman panoksensa. Tiettyillä maatalousalueilla kuitenkin nyt sitten politiikkaa siirtymässä pois tältä tasolta. Peruntarkkeusalalle antiin terveystarkastuksen yhteydessä asia vaatimukset, jotka johtaa siihen, että tuotanto vähenee huomattavasti. Kiintiöjärjestelmän poistaminen – on asettanut alan huomattavaan paineeseen. Tässä pitää huolehtia siitä, että saadaan pehmeä laskeutuminen aikaiseksi. Meidän pitää löytää sellainen ratkaisu komission taholta, että eh, perun tärkeystuotanto voidaan jatkaa niillä alueilla, missä ei ole mitään vaihtoehtoja. Perunatärkkeysteollisuudella on myöskin tulevaisuudessa tärkeä merkityksensä. Kiitokset Rova Kestinger. Herra Kelly, kolmas kerta kun huomaan teidän puheenvuoropyyntönne tänä iltana. Yksi minuutti teille. Puhemies. Niin. Kyllä täällä myöhäisenkin, mm, myöhäisenäkin hetkenä vielä tulee huomatuksi. Minä tulen Irlannista ja perunat ovat sydäntämme lähellä, koska ennen suurta nällään hätää peruna ruokki ihmisiä ja kun perunarutta tuli, niin miljoonat ihmiset kuolivat. Mutta yksikään ateria ei ole täydellinen ilman perunaa. Ja jos nyt vaarannamme perunan viljelijöiden uhan, ö, elinkeinon, niin se kyllä lähettää ky- kylmät väreet selkäpiitä pitkin. Komissaari täällä tähdensi sitä, että uusi vuoden 2012 jälkeinen YMP on sellainen, että perunatärkkelys äh, alaa täytyy pohtia hyvin huolellisesti. Se on ihan totta. Olen kiitollinen puhemies siitä, että äh, olitte puhemiehenä. Ja jos minä vast- en vastustaisi kloonausta, niin minusta teidät pitäisi kloonata. Thank you very much. I feel much encouraged. Hyvin ystävällistä, ystävällistä teiltä, herra Kelly. Tämä rohkaisi kovasti meitä. Herra komission jäsen. This. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Jaan teidän näkemykseni siitä, että perunatärkkelys tuotannolla voi olla tärkeä äh, rooli monien kemian tuotteiden äh, tulevassa kehittelyssä. Ymmärrän kyllä äh, sen huolen, joka teillä on esimerkiksi kiintiöjärjestelmän uudelleen harkitsemisella se tulee johtajan, johtamaan joihinkin sopeutuksiin alalla. Meidän täytyy ottaa huomioon myös uudet talousarviopuitteet tässä. Maatalouspääosasto saa pian arviointitutkimuksen peruna- ja perunatärkeilyssektorilta Euroopan unionissa ja YMP 2013 jälkeisestä ajasta. Olen vakuuttunut siitä, että näissä puitteissa voidaan löytää kestävämpi, modernimpi, parempi järjestelmä kuin mitkään, millään ad hoc-menetelmillä nykypuitteistoissa voitaisiin saavuttaa. Rouva de Lange, olen pahoillani, ette ollut tässä puhujalistalla, mutta jos teillä nyt todella jotain tärkeää on sanottavaa, niin yksi minuutti teille vielä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Kolme asiaa haluaisin todeta. Ensinnäkin herra Kelille ja hänen ystävällisille sanolle liittyen perunaan. No, tämä on vähän toinen peruna kuin se, mikä tulee pöydälle eteen. Muistakin on perunoita nekin, ja kyllä näihin molempiin liittyy ongelmia tämä tärkkelysperuna-ala, se tulee kyllä kärsimään tästä. Ja sitten tullaan tietenkin käyttämään sitten ruokaperunoita hyväkseen, ja tämä aiheuttaa taas sille sektorille sitten ongelmia. Tässä tarvitaan konkreettisia ehdotuksia, että voimme löytää ratkaisun asiaan. Meidän kantamme on se, että katsokaa asiaa nyt ihan neutraalisti, ottakaa ihan neutraali kanta asiaan. Ja kun aina kun puhutaan tästä vuoden 2013 jälkeisestä tilanteesta, jos aina vaan siivitetään, niin se on liian myöhäistä silloin 2013. 2012, sektori on jo kaatumassa, joten meidän pitää nyt tehdä nyt toimenpiteitä, että sektori voi elää ja sopeutua vuoteen 2013-2014 sitten. Tässä kaikki, herra puhemies. Tämä on minun vetomukseni komissaarin suuntaan. Haluatteko komission jäsen vielä lisätä tähän jotain? Teillä on oikeus päättää tämä keskustelu, jos haluatte. Ette. Selvä, kiitos. Hyvä homma. Tämä kohta esityslistalta on siis käsitelty.